yksinkertaistetun menettelyn alaisuudessa Korholan mietintö vaarallisten ja valmisteiden luokituspakkaaminen ja merkinnät. Ja äänestys alkaa. The vote. Äänestys päättyy. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Onnettu, onnittelut herra Rova Korholalle. Ja sitten sitten Rosbahin mietintö kalavarojen kestävä hyödyntäminen Välimerellä. Äänestys alkaa nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa nyt. Äänestys päättyy. Suurella enemmistöllä hyväksytty onnittelut Rova Rospahille. Ja sitten Groten suositus. Kartakenan bioturvallisuuspöytäkirjan liittyvän korjaamisvastuuta koskevan Nagoya Kuola Lumpurin lisäpöytäkirjan tekeminen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Onnittelut herra Grootelle. Sitten Pallonen mietintö julkinen talous emussa 2011-2012 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Onnittelut herra Pallonelle. Ja sitten seuraavaksi Domenicin mietintö. Luottoluokituslaitokset. Ensimmäisenä ryhmä yksi. Tämä nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Ja sitten loput yhdeksän tarkistusta, jotka eivät ole hyväksyttäviä, ja 14 tarkistusta ähm, EFDltä, jotka ovat hyväksyttäviä, niin äh, niistä annan puheenvuoron äh, ryhmän johtajalle. Ah, hyvä. Um... Hurraa. Kiitoksia kovasti. Nämä erillisäänestykset on katsottu hyväksymiskelpaamattomiksi. Meillä kuitenkin oli sopimus tästä, että ne hyväksyttiin valiokunnassa 17.12. Näissä tarkistuksissa, olipa niissä nyt kannanotto mikä tahansa äänestettäisiin vastaan. No niin, siirrymme äänestämään. Näitä, näitä on pyydetty äänestettämään yhtenä ryhmänä. Onko siihen vastustusta? Onko EFD-ryhmä tästä samaa mieltä? No yllätys, yllätys. No itse pystytte tätä. Haluamme nähdä, miten ihmiset äänestävät näin tärkeästä aiheesta. Artikla 5. Kiinnitän huomiota siihen. Ja minun mielestäni hiukan aav avoimuutta edes täällä olisi tervetullutta. Nyt äm, kyllä tuen teidän oikeutta antaa nämä tarkistukset, mutta emme äänestä niistä. Eli no niin, sitten äänestyksenä. tarkistus kaksi. Äänestys päättyy. Hylätty tarkistus kahdeksan. äänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 32, nimenhuuta äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 33 ään, nimenhuuta äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. No, haluatteko EFD jatkaa vielä tätä? 35. 42 siis äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 48 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 49. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 92. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 99. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 105 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 109 äänestys alkaa. Äänestys päättyy Hylätty. Tarkistus 116. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt sitten muutettuna komission ään, ö, ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten nimenhuolta äänestyksenä lain ö, ehdotus äänestys alkaa. Siis tämä päätöslauselmaehdotus tällaisenaan. Äänestys päättyy. Suurella enemmistöllä hyväksytty. En, onnittelut herra Domenicille. Mr. Swoboda. has asked the floor, please. have... Herra Svoboda. Mr. President, I find... Kiitoksia puhemies. Minun mielestäni tämä on outoa, koska Sharon Bowl sanoi, että tämä on tätä vastaan ja nyt on sellaisia tarkistuksia, jotka eh, saattaisivat eh, raueta. Tässä ei ole oikeastaan mitään järkeä ja minä haluaisin, että puhemies kysyy perussopimusvaliokunnalta tätä eh, tulkintaa. Me haluamme selkeän tulkinnan. Jos on kompromissi, silloin voi äänestää kompromissin puolesta tai sitä vastaan, mutta tämä ei ole mikään järkevä parlamenttimenettely. We, we, we did have a meeting this morning with the president. Mm, mm, puhemien kanssa minä tapasin ähm, tänä aamuna ja täällä on joitakin, jotka ymmärtävät tämän hybridi ähm, lähestymistavan. Minä en itse tätä ähm, ymmärrä, mutta kiitän teitä tästä huomautuksesta. No niin, ja sitten meillä on vielä toinen, öm, ähm, toinen mietintö. Anteeksi, herra Domenici ensiksi, olkaa hyvä. Tämä si presenta puhemies. Itse asiassa meillä on ihan samanlainen tilanne kuin edellisessä äänestyksessä, koska olen samaa mieltä Poeta Bowlesin kanssa. Meillä on samanlainen menettely edessä, me, jos poliittiset kannat eivät ole muuttuneet. Meidän täytyy edetä kuten äskenkin, joten te voitte tulkita sitten tilannetta, puhemies. Yes, we, I'm afraid we're going to have to vote on this. No meidän täytyy kyllä äänestää tästä, siihen ei mene kauan, mutta kyllä tämä asia pitää tutkia ja niin tehdään. Eli yhtenä ryhmänä, yksi, ryhmä yksi, äänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten erilliset tarkistukset, jotka eivät olleet hyväksymiskelpoisia, tar- tai olivat hyväksymiskelpoisia, äänestys, äh, tarkistus 4, äänestys alkaa. Oletteko varmoja nyt äänestyksestä ne kaikki? Eli kuten on sanottu, näissä tarkistuksissa saattaa olla jotain hyvääkin. Äänestys päättyy. Oletteko nyt kaikki tyytyväisiä? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Nimenhuuto äänestyksen äänestyksenä äänestys alkaa. Herra Sire, ole hyvä. Kiitoksia. Haluaisin vain ottaa esiin ryhmän äänestyslistassa, että tulevissa äänestyksissä tarkistuksiin tulee ei. Ja se on vahvasti ilmaistu tuolla äänestyslistassa. Can I confirm with Mrs. Bowles? Um, Rova Bowles, ilmeisesti teidän äh, lähestymistapanne tähän mietintöön on sama kuin edelliseen mietintöön. No niin, eli tämä ei ole osa ryhmän pakettia. Ja sitten tarkistus 5, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 8, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Ja sitten muutettuna komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten mietintö. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty hyväksytty. Herra Domenici, olkaa hyvä. Puheenvuoro teille. Kiitoksia puhemies. Minä kiitän eh, teitäkin. Tämä oli erityinen äänestys ja meillä olimme hyvin hankalassa asemassa, mutta haluaisin kiittää kaikkia poliittisia ryhmiä, jotka tukivat tätä sopimusta, erityisesti varjoesittelijöitä, koska Tämä sopimus oli vahva ja se piti ja vihdoinkin pitkien ponnistelujen jälkeen saimme hyväksyttyä tämän tärkeän asiakirjan. Kiitoksia. And thank you for your contribution Um, the next... Ja seuraava äänestys on um, Valesan mietintö koskien Itämeren tuskakantoja koskevaa monivuotista suunnitelmaa tästä esittelijälle ensin puheenvuoro kahdeksi minuutiksi. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Tämän äänestyksen jälkeen seuraava vaihe ennen kuin asetus tulee voimaan. Seuraava vaihe on trilogi komission ja neuvoston kanssa. Valitettavasti meillä on tässä toimivaltuus ristiriita ja tästä syntyy viivästys. Tämä on aivan perinteinen blokki. Ja tässä artikla 43.3 on kiistakysymys ja sitten siinä määritellään saaliiden rajat. Tässä kyse on eri kalakannoista ja usein on äh, käynyt niin, että neuvosto tulkitsee omaksi hyödykseen ja äh, sitten voidaan itse määritellä nämä rajat. Sillä on kielteisiä vaikutuksia kalastukseen, se vai, vaikeuttaa myös toimielinten välisiä suhteita ja se pitäisi tuomita. Kiitos. Kiitoksia. 15 tarkistusta kalastusvaliokunnasta. Ne äänestetään yhtenä ryhmänä puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt komission ehdotus muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt lainsäädäntöpäätöslauselman luonnos äänestyksellä ja äänestys alkaa. The vote is closed. Ja äänestys päättyy. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut herra Louensala. Sitten edustaja Gallagherin mietintö kalavarojen säilyttäminen. Uh, for the protection of juveniles and marine kyse on nuorten eliöiden suojelusta. Onko tästä esitelijällä puheenvuoro? Kalastusvaliokunnan puolesta haluaisin pyytää, että tämän teknisen mietintön niin äänestystä lykättäisiin. Sen jälkeen koordinaattorit pohtivat tätä tarkkaan. Valiokunnan puheenjohtaja kutsui tämän kokouksen koolle. Syy tälle lykkäykselle on se, että korostetaan uudelleen näitä ongelmia, joita parlamentilla on neuvoston kanssa liittyen pitkän tähtäimen hoitosuunnitelmiin. Nämä suunnitelmat ovat erittäin tärkeitä, ne suojelevat kalakantoja ja takaavat eh, kalastusyhteisöjen eh, elinvoiman. Mitä edistystä näiden tärkeiden suunnitelmien suhteen ei ole tehty vuoden 2009 Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen ja johtuen tästä kiinnostuksen puutteesta, eri puheenjohtajavaltioiden kiinnostuksen puutteesta edistystä ei ole tapahtunut. Nyt vetoamme tulevaan tähän nykyiseen Irlannin puheenjohtajavaltioon, että asia käsiteltäisiin pragmaattisesti. Koordinaattorit tapaavat Irlannin ministerin huomenna ja myöskin kun hän esittelee prioriteetinsa kalastus valiokunnalle ensi viikolle, joten kalastusvaliokunta on paljon työtä laittanut tähän ja haluamme varmistaa, että pystymme edistymään. Neuvoston on kunnioitettava Euroopan parlamenttia ja sitä ei ole ollut viime vuosina, joten niin kauan kuin tätä mietintöä ei hyväksytä, niin perusasetus vuodelta 1998 on vielä voimassa. Valitettavasti jos Irlannin puheenjohtajavaltio ei pysty viemään tätä asiaa eteenpäin, niin meillä ei parlamentin ole muuta mahdollisuutta kuin jumittaa muita mietintöjä, jotka ovat tulossa. Oli kyse sitten perusasetuksesta tai asetuksesta, joka koskee meri- ja kalastusrahastoa. Minulla saattaa olla sama pyyntö esitettävänä helmikuussa, jos edistystä ei tapahtu tällä välin, mutta en halua nyt ennakoida keskusteluja puheenjohtajavaltion kanssa ja siksi pyytäisin nimenhuutoäänestystä tästä kysymyksestä, että lykätäänkö mietintöön niihin äänestystä vai ei. Hyvä. Nyt me haluamme ne tukia tälle ehdotukselle. Haluaako kukaan tukea tätä? Herra Davis. Kiitos puhemies. Minä todellakin kovasti tuen tätä, mitä e- esittelijä on tässä maininnut. Jos haluamme, että yhteistä kalastuspolitiikkaa uudistetaan niin, että kalastus, kalakannat voivat toipua, on todellakin ähm, olennaista, että nämä ähm, pitkäaikaiset hoitosuunnitelmat saadaan kuntoon ja ongelman neuvoston kanssa pitää ratkaista. Kiitos. Haluaako kukaan vastustaa? Ei kukaan joten äänestämme nimenhuutoäänestyksellä siitä, että äänestystä lykätään. And that the vote is closed. That is adopted. Ne hyväksytty. Ainoastaan kaksi vastaan oikein hyvä, herra Jalahan. Onnittelut neuvotteluihin. Ja sitten edustaja Kasinin mietintö, parlamentin työjärjestyksen muuttaminen suosionosoituksin valittujen varapuhemiesten arvojärjestyksen osalta. Tästä äänestämme. Tarvitsemme määräenemmistön, koska kyse on työjärjestyksestä. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus kaksi. Koneäänestys alkaa. Uh, ja äänestys päättyy. Hy- hylättiin 492 uh, vastaan, 171 puolesta. Ja sitten uh, neljä, viisi ja kahdeksan raukeavat, mutta haluaako nyt esittelijä puheenvuoron? Herra Kasini. He's happy. Hän on tyytyväinen siis. Ja nyt tarkistus kolme. Olkaapa hyvä. Olen jo sanonut, että me hylkäsimme tarkistukset 2, 3D, 4 ja 5. Me tuemme tätä komission alkuperäistä tekstiä, eli että äänestetään tästä ensimmäisestä, sitä kannatamme ja muita vastustamme ihan yksinkertaista. Well, simple, anyway. Ei se niin yksinkertaista ole, mutta joka tapauksessa jotkut tietävät, että häviävät nämä äänestykset. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Neljä ja viisi ilmeisesti eh, raukeavat, joten menemme kuutoseen. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan raukeaa. Niinpä äänestämme tästä ehdotuksesta, päätösehdotuksesta yksinkertaisella enemmistöllä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitoksia. Ja seuraavana onkin työllisyysvaliokunnan ähm, esitys äh, nuorisotakuu tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja kohta kaksi äänestyksellä äänestys alkaa. Kohta kaksi siis. Äänestys päättyy hyväksytty, tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty, tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja kohta neljä kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta viisi kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Tarkistus kahdeksan, tämä tarkistetaan vielä koneellisesti. The check. Ja äänestys päättyy. hylättiin. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten päätöslauselman luonnos nimenhuuta äänestyksellä äänestys alkaa. The vote is clear. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia työllisyysvaliokunnalle. Seuraavaksi edustaja Kolaska Bovinskan mietintö, EUn kohesiopolitiikan ja sen toimijoiden rooli Euroopan uuden energiapolitiikan täytäntöönpanossa. Tästä edustaja Kolaska Bovinska, olkaa hyvä. Właściwie ja chciałam na koniec zabrać głos. Kiitos. Haluaisin puhua äänestyksen jälkeen. Olisiko se mahdollista? Kyllä vaan, se on mahdollista. The report will be accepted. Niin, eli puhun sitten, kun tämä mietintö on hyväksytty. Tarkistus viisi, 5, nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvä, hylätty. Ja tarkistus yksi nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja pääsemme kohtaan kolme, kolmen osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty ja kolmas osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kohta kuusi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta 14 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan ty. Anteeksi. Nimenhuuto äänestys ensimmäisestä osasta. The vote is... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja toisestakin osasta nimenhuuto äänestys. Niin, ja kohta 14 toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja kohta 25. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 32 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 35 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut selvä. Katsotaan tämä vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta. Anteeksi, tästä tuli nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja siirrymme kohtaan 43 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä. Aloitetaan alusta. Kohta 43 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 46 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. The vote is ja äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 48 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi. Katsotaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Check. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja nyt alkuperäinen teksti, eh, johdantosan kappale H, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt tulemme kokonaisuutena päätöslauselman luonnokseen. Se äänestetään nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Rouva Kolaska-Bovinska, se hyväksyttiin suurella enemmistöllä. Nyt teillä on puheenvuoro. Uh, Kiitos, hyvät kollegat. Maanantaina Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisi energiatehokkuudetta tehokkuutta koskevat tulokset ähm, ja sitä on käytetty väärin tietyissä jäsenvaltioissa. Haluaisin, että komissio ottaa mietintöni ja tämän tuomion ähm, suositukset muka, huomioon. Me emme halua, että kohesiopolitiikan energiasäännöksiä ja niitä, näitä varoja käytetään huonosti. Kiitos. Uh, Kiitoksia kommentista. Kollegat kuulivat tämän. Komissio taitaa käydä läpi Facebookia. He eivät ehkä lue tätä mietintöä. The next Seuraavana eh, edustaja Gularin mietintö vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuus. Tarkistus 1, äänestyksessä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se hyväksyttiin. Eli kaikki muut raukeavat. Ja tämä päätti äänestykset. Toivotan teille oikein hyvää ruokahalua ja hyvää alkuvuotta. Right, let's crack on. No niin, nyt jatkamme. Äh, seuraavana äänestysselitykset. Ja ensimmäisenä parlamentin istuntokalenterin muutos. Siitä ensimmäisenä edustaja Sondergaard.